Niin hyvät naiset ja herrat, pyydän, että käytte nyt istumaan paikoillenne. 24.5.2012 keskeytetty äh, Euroopan parlamentin istuntokausi on näin ollen käynnistetty jälleen.